Hyvät kollegat, voisitteko istuutua? Toivottavasti kaikille löytyy paikka. Ja nyt jatkamme tasan kello 14.30, kuten sovittu oli. Nyt muistutan hieman esityslistalle tehdyistä muutoksista – nyt aloitamme iltapäivän sillä, että jatkan ilmoituksia tai jatkamme tuota keskustelua tai esit- tutkimuksen esittelyä. Kysehän on Euroopan rakenne- ja investointirahastojen rahoituksellista toteut- toteuttamisesta – Jatkamme nyt tätä esittelyä ja kiitän Fabian Gallia siitä, että hän suostui jatkamaan tätä esittelyä aamupäivältä nyt iltapäivällä. Ja nyt totean, että tähän menee korkeintaan 20 minuuttia ja sen jälkeen keskustelu puolustuspolitiikasta. Se on kohta 13. Claire Madin kanssa, Moodin kanssa. Hienoa, että hän on päässyt paikalle. Meillä on todella hyvä muistikuva työstä hänen kanssaan täällä budjettivaliokunnassa. Muistutan myös, että siirsimme äänestyksen varainsiirrosta numero 18 koska me tarvitsimme lisätietoa ja senpä takia sitten päätimme, että noin 17.20 tänään äänestämme tuosta kohdasta. Ja luulisin, että tulkeilla on tässä vaiheessa jonkun sortin ilmoitus, koska siellä on asetettu työvelvoite. Eli nyt tämä on 36. päivä, kun tulkit käyvät työtaistelua ja meillä ei anneta lisäaikaa, vaan työt päättyvät esityslistan mukaisesti 17.30. No, se on hyvä, Debre, että juhlitte tässä vaiheessa. On en reparlera ce soir, monsieur Depré puhutaanpas tästä, hyvä herra Debre, sitten illalla uudestaan. Nyt kannattaa hyödyntää tässä vaiheessa. Take one of you. Eh, UK is in the last square. Bien, ils ont fait leur déclaration. No niin. Onko ilmoitus annettu? Ilmeisesti. No niin, herra Kaal, voisitteko nyt jatkaa siitä, mihin jäitte aamupäivän puolella? Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia eh, puheenjohtaja, kiitoksia myöskin eh, tästä mahdollisuudesta päättää esitys eh, nyt iltapäivän puolella ja tee sen englanniksi. Oli aika jännä juttu, että kun puhuimme mahdollisista viivätyssyistä, niin Esitys viivästyi iltapäivän puolelle odottamattomista olosuhteista johtuen. Ennen kuin keskeytimme, me puhuimme 2020 jälkeisestä ajasta ja niin kuin sanoimme, siellä on useita mahdollisia hyötyjä, jotka eh, pitäisi eh, katsoa. Siinä on varoituksen sana mm, jousto pitää muistaa, on muistettava, että kohesiopolitiikassa on pitkän aikavälin suunnittelua ja muutoksia. Muutokset ohjelmiin saattavat aiheuttaa viivästyksiä. Keskittyminen tuloksiin, se, siinä pitää olla riittävästi aikaa perustamiseen ja suunnitteluun pitää myös yksinkertaistaa käytännössä. Liian usein on kuultu, että yksinkertaistetaan ja sitten äh, täytäntöönpano äh, onkin hankalampaa, eli yksinkertaistaminen pitää, sen pitää tapahtua myös käytännössä. Äh, koherenssi ja synergiat, ne ovat tervetulleita, mutta pitää muistaa, että maaseudun kehittämisrahasto on otettu pois kohesiopoliittisesta paketista, niinpä on vaikeampi täytäntöön panna hankkeita siellä. Ja sitten paineet hyväksyä lainsäädäntö ennen Euroopan parlamentin vaaleja, niin kuin tiedätte, tällä tavoin ehkä voidaan ottaa käyttöön enemmän valmisteluun aikaa, mutta myöhemmin riittävästi pitää saada aikaa lainsäädäntötarkasteluun ja keskusteluihin. Ja nyt sitten, jos katsotaan haasteita, joita tässä ehdotuksessa on, ehdollisuus, se saattaa hidastaa tai pysäyttää täytäntöönpanoa joissakin tapauksissa. Ehdotettu teknisen tuen vähennys, se saattaa haitata henkilöstöresursseja ja hallinnon kapasiteetin kehittämistä ja yhteisrahoitustaso ennakkomaksut saattavat aiheuttaa likviditeettiongelmia tietyille jäsenvaltioille. Kun siirrytään N plus 3 N plus 2, kun puhutaan maksusitoumusmäärärahoista ja maksumäärärahoista. Se saattaa aiheuttaa ongelmia silloin, kun tulee ennalta odottamattomia viivästyksiä. Korvamerkintä jatkuisi tietyssä määrin se saattaa johtaa ongelmiin niin joissakin jäsenvaltioissa, varsinkin kun on muuttunut alueiden luokittelu. Ja sitten lopuksi voisimme sanoa, että ennen kuin viivästykset ovat alkaneet, nyt ollaan vauhdittamassa toimintaa. Muun, paljonkin on vaihtelua jäsenvaltioiden kesken, mutta niiden sisälläkin. Ja tämä johtuu usein monimutkaisesta ulkoisten ja eri tekijöiden vaikutuksista, mutta muissa ohjelmissa näitä viivästyksiä ei näkyä ja on nyt aivan selvää, että paljolti pyritään jäsenvaltiotasolla ja EUnkin tasolla puuttumaan haasteisiin ja ähm, post 2020 ehdotukset ähm, äh, näiden ehdotusten myötä tulee etuja ja äh, haasteita. Ja sitten äh, johtopäätöksistä ähm, mahdollisia vaikutuksia äh, sääntöihin ja säännöksiin. Ne pitää ottaa huomioon ja sitten äh, toisaalta pitää priorisoida ja äh, politiikan tavoitteiden pitää olla selkeät. Haluammeko keskittyä tiukkaan rahoitus täytäntöönpanoon vai haluammeko antaa aikaa myös oppimiseen ja strategian rakentamiseen – EUn sitoumus yksinkertaistamiseen, harmonisointiin, se että pitäisi jatkaa. Ja mm, kapasiteetin kehittäminen on tärkeä näkökohta, jos se pitäisi jatkua. Pitää varmistua siitä, että jäsenvaltiot käyttävät tehokkaasti teknistä tukea. Ja tähän voi päättää alustukseni. Tietenkin vastaamielinen kysymyksiin, jos teillä sellaisia on. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitos, herra Gaal. Kiitos tutkimuksen esittelystä ja myöskin yksinkertaistamisesta, yhdenmukaistamisesta, johtopäätöksistä, tarvittavasta toimintavalmiudesta, teknisestä avusta ja joustavuudesta. Tässä vaiheessa monivuot monivuotisen rahoituskehyksen yhteisesittelijät haluavat ehkä käyttää puheenvuoron ja esittää näkemyksensä. Toma ensin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä asiantuntemuksen jakamisesta. Haluaisin nyt ensin vähän mennä itse kontekstiin, koska monivuotisen rahoituskehyksen, tämän monivuotisen rahoituskehyksen alusta asti olemme jatkuvasti puhuneet siitä, miten huonosti rakennerahastoja on käytetty. Ja nyt kun kuuntelin teitä, niin vaikuttaa siltä, että meidän tämä ei ole ihan perusteltua ollut, koska huolet ja kysymykset, joita on esitetty, niin siitä näkyy usein se, että ehkä rakennerahastot eivät olisi ihan äh, tarkoitukseensa sopivia tai niillä ei ole merkitystä ja usein on, annetaan myös sellainen käsitys, että näin ollen rakennerahastojen rahastot eivät tuota juurikaan lisäarvoa ja sen takia me olemme äh, vähän epäröineet näitä väitteitä ja tämän takia sitten pyysimme riippumattoman tutkimuksen rakennerahastojen käytöstä Eh, ilman mitään ennakko-oletuksia. Me halusimme vain ymmärtää ja ehkäpä korjata tätä hieman, koska nythän on ollaan suunnittelemassa tulevaa monivuotista rahoituskehystä ja sitä varten pitäisi tietää, että minkälaisia korjauksia tai parannuksia näihin rahastoihin pitäisi mahdollisesti tehdä. Haluaisin myös sanoa, että se mitä tässä olette kertonut, että vaikka vaikka käyttöaste on alhaisempia viivästyksiä on. No, voitte korjata, jos olen väärässä tässä, mutta nyt kun puhutaan kaudesta 2009-2013, niin tämän osalta haluan sanoa, että vaikuttaa siltä, että sanotaan ranskaksi, että se, joka haluaa kissansa tappaa, on, on vihainen ja nyt puhutaan siitä, että maksumäärärahoja ei ole käytetty tai että ne olisi väärin kohdennettu, niin nämä väitteet eivät ihan ole perusteltuja. Ja, ja ilman, että tässä ollaan tarkkana, niin rakennerahastojen käyttöä sitten vähennetään näiden väitteiden takia, ja tätä parlamentti ei halua. Tässä nyt rakennetaan kirkko keskelle kylää, ja meillä on myös teknisiä ja poliittisempiakin syitä siihen, miksi alussa varsinkin rahastoja on käytetty. Vähän te puhuitte näistä ulkopuolisista verkostoista tai ulkopuolisista syistä, eli esimerkiksi kriisistä. Ja te ette maininnut tätä, mutta minä haluaisin puhua kriisien seurauksista. Joissakin maissa on ollut paljon talousarvioongelmia, eivätkä kaikki jäsenvaltiot ole noudattaneet budjettialijäämiä koskevia sääntöjä ja ne sitten yhteisrahoituksessa tämä on näkynyt, kun nyt puhutaan vakaus- ja kasvusopimuksesta ja talouden eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Tässä nyt vain näitä muutamia asioita, jotka voidaan tuoda esille. Tietysti myös säädöskehys on hyvin monimutkainen Rova Kresle ei ole nyt täällä, mutta haluaisin silti budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan huomion kiinnittää siihen, että olisikohan nyt jälleen niin, että komissio antaa ehdotuksen yksinkertaistamisesta ja sitten parlamentti jotenkin monimutkaistaakin asioita. Voisiko olla kyse tästä? Mielestäni teknisen avun ja muiden hallinnon parantamiseen liittyvien toimien toteuttaminen on hyvin tärkeää. Ja mielestäni tässä tutkimuksessa laitetaan asiat siihen kontekstiin, missä ne pitää ollakin. Kiitos ja sitten herra Offert. Kiitos puheenjohtaja. Yksi virke siellä raportissa on kiinnostava sivulla yhdeksän, missä sanotte, että maksatukset – 14-20 ohjelmien osalta ovat noin vuoden jäljessä verrattuna kauteen 2007-2013. Eli jos verrataan näitä kahta kautta, me verrataan samantyyppistä kautta kolme vuoden jälkeen siis. 7, 8, 9, 10, 4 vuotta siis. Tämä on mielenkiintoinen menetelmä. Mutta kysymys kuuluu, mikä on johtopäätös? Mikä johtopäätös tästä voidaan vetää? Me elämme saman tyyppistä kautta ja maksatukset ovat vuoden jäljessä. Olemme vuoden jäljessä siis. Mitä on tapahtunut tällä kaudella 2014-2020? Miksi olemme jäljessä? En puhu sen enempää yksityiskohdista. Puhuitte eri vaikutuksista, edoista, jotka ovat ulkoisia ja sisäisiä, mutta – joitain on liittyen siihen, mikä on oikeusperusta. Pahoittelen, mutta joudun sanomaan, että tämä on kyllä ongelma myös meille parlamenttina. Koska parlamentti tekee yhteispäätöksiä näissä valmistelutöissä. Minä toivoisin valmistelijoista, että, valmistelijalta, että voitaisiin sanoa, että anteeksi vain, mutta lainsäädäntö on liian monimutkaista, piste. Se pitäisi sanoa selkeästi, se on liian monimutkaista. Meillä on vielä vuodet 19 ja 20, joten jotain pitäisi nyt oikaista ja nopeasti. Jotain muuttaa. Mikä on johtopäätös sitten seuraavaa kautta ajatellen? Jos järjestelmä on vielä monimutkaisempi kuin vuonna 2007-2013, niin seuraavan pitäisi olla yksinkertaisempi ei yksinkertaistamisen nimessä niin kuin aikaisemmin on puhuttu, mutta pitäisi oppia tältä kaudelta, koska jos emme muuta mitään, niin astumme kyllä ansaan. Toinen tekijä on se, että tulee pohtia, mitä tapahtuu, jos olemme myöhässä vuoden kaksi tai kolme, jos emme ole valmiina monivuotisten rahoituskehysten ja asetusten kanssa ennen vaaleja, niin luultavasti kaikki hyväksytään vuoden 2020 lopulla, joten järjestelmä olisi silloin myöhässä, ei vuotta, vaan kaksi vuotta, kaksi tai jopa kolme vuotta. Joten kolme vuotta myöhässä. Mielestäni tämä pitäisi sanoa selkeästi, miksi olemme myöhässä 21, 2 ja 3 varoja käytetään, jotta voidaan panna vuosien 2014-2020 asioita. Eli varoja käytetään vanhojen hankkeiden rahoittamiseen, eli ehkä on kuilu verrattuna uusiin ohjelmiin, ainakin kaksi vuotta, mahdollisesti jopa kolme. Joten asiantuntijoilta pitäisi nyt kuulla se, että sanotaan, mitä tapahtuu, jos ollaan myöhässä käytännön osalta, eli käytännössä. Mitä se tarkoittaa kohesiopolitiikalle, jos emme ole valmiina vuonna 2019, vaan vasta vuoden 2020 lopulla? Eli mitä vaikutuksia sillä on kohesiopolitiikkaan? Ehkä pitäisi nähdä tämä nyt kiireellisenä. Alueiden komitea tietenkin vastustaa N plus 2. Mutta komissio haluaa plus kaksi, ei plus kolmea. Joten tämä on hyvin mielenkiintoinen raportti, koska se kertoo meille näistä aidoista luvuista. Minun on sanottava, että suhtaudun melko kriittisesti. Professori Biden tunnen todella hyvin, mutta johtopäätökset eivät ole niin tiukkoja, vaan poliittisen diplomaattisia enemmänkin. Nyt olisi mielestäni oikea hetki vetää oikein tiukat johtopäätökset. Eli jos ei olla valmiina tässä aikataulussa, niin silloin pitää olla valmiina – ymmärtämään se, että kaikkea ei saada liikkeelle. Tämän tyyppinen johtopäätös olisi meille kovin hyödyllinen, koska kun me puhumme tästä, niin se ei ole sama kuin asiantuntijoiden puhe. Kiitos. No niin, mitään catch the eye-menettelyä ei nyt ole kellonajan huomioon ottaen. Eli 2014-2019 on ollut pitkä miten komissio on voinut nyt vastata näihin maksuvaatimuksiin, kun kerran aiempiakin maksuhakemuksia on toimitettu myöhässä. Eli e, nyt vuosi 2020 herättää kysymyksiä, onko komissiolla riittävät varat jotta näihin myö- maksuviivästyksiin voidaan reagoida. Ja sitten loppupuheenvuoro vielä herra Gaalilta. Merci, merci aussi pour... Kiitoksia myös näistä kysymyksistä. Minä yritän nyt vastata mahdollisimman nopeasti. Haluaisin painottaa sitä, että kun puhutaan kohesiopolitiikan toteuttamisesta – tarvitaan paljon aikaa valmisteluihin. Meillä on viivästyksiä tällä hetkellä, mutta nyt on nähty, että paljon on pyritty valmisteluihin viime vuosina. Jos nyt sitten palataan tuolle kalvolle, joka tuli aivan alkuun, missä nähdään, mitkä ovat maksusitoumusmäärärahat. Siinä on päästy jo samalle tasolle kuin edellisellä kaudella ja jos nyt katsotaan hallintoviranomaisia, valmistelut on tehty, joten uskoisin, että nämä maksatusviivästykset eivät välttämättä johdu siitä, että ollaan myöhässä, vaan tosiaankin nämä tytös, toteutus perässä. Ja tietenkin monenlaisia tekijöitä tässä on taustalla ja 2007-2013 kausi, siinä lainsäädäntöpaketti, sitä ei hyväksytty niin myöhään kuin kaudella 14.20. Edelleenkin kyseessä on seitsemän vuotta ja ajattelimme, että olisi hyvä katsoa tilannetta neljän vuoden jälkeen edellisellä kaudella ja missä nyt mennään, kun mennään tätä kautta. 2014-2020 kausi, siinä on valmistelut Siinä on ollut valmisteluja ja esimerkiksi nimitysmenettely, joka tuli mainittua aluksi. Sen piti olla helppo ja yksioikoinen niin, että viranomaiset vain toimivat. Mutta se on johtanut pitkiin viivästyksiin, koska kuvaus piti tarkastuttaa äh, auditoinnissa ja siellä haluttiin näyttöä äh, kuvauksiin. Äh, onko henkilöstöllä kompetenssia ja siinä tilanteessa sitten auditoijat halusivat näyttöä siitä, että, on, että pätevyydet ovat kunnossa ja tästä vaikkapa konkreettisena esimerkkinä viranomainen sanoi, että piti antaa päivitetty CV, vaikka tämä henkilö oli jo toiminut kymmenet vuodet tuolle samalle viranomaiselle. Ja tämän tyyppisistä yksityiskohdista puhumme. Niin tässä jo kolme minuuttia meni, joten sanoisin vain lopuksi, että, että viivästyksiä on ja niillä on merkittäviä vaikutuksia 2020 eh, jälkeiselle kaudelle. Kiitos. Merci, monsieur, Kiitos oikein paljon, että suostuitte nyt jatkamaan tätä esittelyänne lounastauon jälkeen. Kiitos herra Kaal, kiitos herra Feri. Ja tämä asia on nyt käsitelty. tästä siis esittely rakenne- ja investointirahastoista. Nyt sitten alamme puhumaan, puhua yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Täällä on turvallisuus- ja puolustuspolitiikan aliavaliokunta mukana. Tervehdin koko valiokuntaa, erityisesti sen varapuheenjohtaja Claire Moodia, joka nyt palaa tänne budjettivaliokuntaan. Käymme keskustelua, jotta voimme tarkastella tarkemmin Euroopan yhteisen puolustuspolitiikan kehittämistä, sen tilannetta ja tämän politiikan rahoitusmahdollisuuksia. Myös kansalaiset tätä pitävät esillä. Ja Puhun tässä erityisesti pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä sekä Euroopan puolustusteollisesta kehittämisohjelmasta. Nämä vahvistettiin viime viikolla Strasbourgissa täysistuntoäänestyksessä ja sitten on keskusteltava parlamentissa myös tämän vaikutuksista talousarvioon ja monivuotisen rahoituskehykseen. Tässä on huomioitava Euroopan puolustusrahasto sekä sotilaallinen liikkuvuus. Esimerkiksi Euroopan rauhanrahastoa on ehdotettu osaksi talousarviota. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että parlamentti ei huomioisi ehdotuksia, joita on tehty. Tähän on sovellettava tai sellaisia asioita, joita ei tavanomaisessa länsäätämisjärjestyksessä päätetä. Mutta tässä täytyy olla kunnollinen strategia ja on tehtävä kunnollisia ja poliittisia valintoja, joilla on merkittäviä seurauksia ja tässä ei saa sivuuttaa parlamentin kantaa. Nyt keskustellaan asiasta, joka jatkossakin varmasti eh, mielenkiintoista vuoropuhelu aiheuttaa. Nyt toivotan tervetulleeksi Pedro Serronan Serranon Euroopan ulkosuudenhallinnosta, myöskin herra Silvano Presa, komission budjettipääosaston pääjohtajan, sekä rova Hilde Hardemannin, joka on ulkoisista rahoitusvälineistä tai poliittisista välineistä vastaava johtaja ulkosuudenhallinnossa. Ennen kuin annan heille puheenvuoron, pyydän, että Rova Claire Moody kertoo oman kantansa tähän asiaan. Thank you. And... Kiitos. Kiitos, että saimme järjestää tämän tilaisuuden. Kiitos, että saamme tehdä jälleen yhteistyötä budjettivaliokunnan kanssa. Vähän tuntuu siltä, että palaa kotiin tänne budjettivaliokuntaan. Haluaisin myös kiittää puhujia siitä, että olette täällä tänä iltapäivänä. Hyvin lyhyet esittelyt vähän myöhemmin. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ala, jolla on nähty hyvin nopeaa kehitystä viimeksi kuluneiden parin vuoden aikana. Me olemme nähneet uutta pontta tällä saralla sekä sisäisten että ulkoisten tekijöiden takia Uhka ympäristömme on muuttunut nopeasti ja se vaatii parempaa ja enemmän yhteistyötä meidän puoleltamme eu tasolla ja myös tulisi yksinkertaista yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Lisäksi, ja tietenkin tämä sopii, kun budjettivaliokunnassa olemme tänä iltapäivänä, tähän vaaditaan tehokkaampaa ja parempaa varojen käyttöä, varonkäyttön välineitä, ja niistähän onkin tarkoitus keskustella täällä tänä iltapäivänä. Me tiedämme, että puolustusmenot ovat olleet noin 1,3 prosenttia BKT tai noin 200 miljardia euroa 28 jäsenvaltion EU:ssa. Näin vuonna 2016. Tämä luku on kasvamaan päin vuosittain lähinnä siksi, että 22 EUn jäsenvaltioista on myös Naton jäsenvaltioita. Ja siellä on esitetty, että puolustusmenoja lisättäisiin 2 prosenttiin BKT vuoteen 2024 mennessä, mutta kansallisella tasolla on nähty hyvin pirstaloitunutta rahoitusta. Päällekkäisyyttä on voimavarojen ja resurssien osalta. Ja kuitenkaan ei ole tällaisia täydentäviä rahoitus järjestelmiä. Komission laskujen mukaan tämä maksaa 25-100 miljardia vuosittain. 80 prosenttisesti puolustushankinnat toteutuvat kansallisella tasolla ja tämä johtaa kallisen päällekkäisyyteen sotilaiden voimavarojen osalta. Joten jotta yhteistyötä voitaisiin toteuttaa viisaammin, yhteistyö on uusi malli, jonka mukaan saadaan eurooppalaista lisäarvoa. Meillä on joitain uusia välineitä. Esimerkiksi Euroopan puolustusrahasto, joka antaa tutkimus- ja innovaatiohankkeille puolustusteknologian ja tuotteiden osalta noin 13 miljardia tulevilla rahoitus, tulevan rahoituskehyksen aikana. Ja sitten rauhanrahasto, budjetin ulkopuolinen väline 10,5 miljardia ja sitten sotilallinen liikkuvuus on osana verkkojen Eurooppa-välinettä 6,5 miljardia tulevien rahoituskehysten aikana. Nämä ja muut välineet tulisi saada auttamaan meitä pääsemään – kokonaistavoitteeseen nopeasti muuttumassa yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, jotta voidaan huolehtia kansalaistemme turvallisuudesta. Se on todella keskeinen kaikkien poliitikkojen työ. Olen varma, että nämä ovat niitä kysymyksiä, joista keskustellaan ja joista puhuvat arvovaltaiset vieraamme. On hienoa, että voin esitellä teidät. Pedro Serrano, varajohtaja ulkosuhdehallinnosta, vastuussa turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja rahoituskysymyksistä YTPPssä. Toivotan teidät tervetulleeksi. Saatte heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia kovasti, kiitoksia puheenjohtaja. Todella ilo olla täällä kanssanne tänään iltapäivällä ja monet kiitokset teille valiokunnalle, että saimme mahdollisuuden edittää, esittää teille sen, mitä teemme. Ja tosiaan haluamme myös parlamentin tuen ilolla täällä. Kollegani Silvano Pressa on budjettipääosastosta ja Hilde Hardeman hallinnosta niin kuin sanoitte, puheenjohtaja, miten voimme parantaa kansalaisten turvallisuutta. Viime vuosina on paljonkin pyritty menemään tähän suuntaan, pyritty parantamaan puolustusvälineitä, mutta ei pitäisi unohtaa, että tämä turvallisuus ja puolustus menee pidemmälle kuin pelkkä puolustus ja turvallisuus. Paljolti me teemme yhteistyötä myös humanitaarisessa avussa, parannetaan hallinnointia – ja ihmisoikeudet ympäri maailman ovat olennainen osa rauhan ja turvallisuuden agendalla. En tiedä, onko se aivan yhtä tärkeää, mutta todellakin, että jos haluamme olla uskottava toimiva, toimija puolustusasioissa. Meidän pitää investoida puolustukseen ja äh, niin kuin sanoitte, pitää äh, investoida enemmän yhdessä ja meidän täytyy käyttää enemmän ja paremmin. Se, mitä EU on tehnyt tässä asiassa, äh, on hyvin innovatiivista. On autettu jäsenvaltioita käyttämään enemmän ja käyttämään paremmin ja käyttämään nimenomaan yhdessä yhteistyössä – ja tällä tavoin voidaan kehittää puolustusteollisuutta, teknologiaa ja yhteentoimivuutta jäsenvaltioiden välillä. Nämä ovat juuri päänäkökohtia. Tämä aihe on hyvin laaja ja kollegat varmasti puuttuvat näihin yksityiskohtiin vielä, mutta laajemmissa puitteissa, jos katsotaan nyt näitä ähm, toimia, joita on viime vuosina tehty. Ensinnäkin äh, kehitetty puolustuskykyä. Tässä kumpikin viittasi näihin aloitteisiin, äh, rakenneyhteistyöhön ja hankkeisiin, jotka ovat usein äh, mukana kehittämässä tätä kykyä ja myös käy, levittämässä sitä ja tällä tavoin edesautetaan asiaa. Euroopan pu- puolustusrahasto on siinä mukana toimimassa nimenomaan komission myötä niin, että laitetaan varoja siihen, että rahoitetaan puolustustutkimusta ja puolustuskykyä kehitetään, e, koordinoidaan vuosikatsausta ja kehitetään kykyä nämä Eh, puolustuskyvyn kehittämissuunnitelma eh, on tässä tärkeässä osassa. Jäsenvaltiot eh, toimivat EUn edun mukaisesti ja koordinointi auttaa katsomaan, olemmeko menossa oikeaan suuntaan vai emme. Mitä tulee sitten strukturoitiin, strukturoitiin yhteistyöhön siinä EUn puolustusrahasto tarjoaa myös rahoitusta ja myös PESKon ulkopuolella toimitaan jäsenvaltiot puolustusasioissa niin, että jäsenvaltiot rahoittavat sellaisia hankkeita, jotka ovat olennaisia. Tässä on aikamoinen työsarka ja tässä tervehdin myös komission puheenjohtajan työtä niin, että ensimmäistä kertaa on otettu monivuotiseen rahoituskehyksen mukaan myös puolustus- ja turvallisuuspolitiikka, mutta varmasti Silvanokin menee tähän tarkemmin. Voisin päättää siltä osin tähän. Tosiaan tässä työstetään myös sotilaallista liikkuvuutta ja varmasti te käsittelette näitä asioita. Sanoisin vain, että äh, liikkuvuus on olennainen, äh, jotta äh, joukot pystyvät liikkumaan ja silloin kun EU on mukana missioissa, niin on, se on tärkeää EUlle, Natolle, että voidaan taata e-, Euroopan alueellinen tilanne, joten varsinkin suhteessa itään eli infrastruktuurien nostaminen uudelle tasolle ja puututaan myös lainsäädännöllisiin pullonkauloihin silloin, kun puhutaan joukkojen liikku, liikku, liikuttamisesta ja kaluston liikuttamisesta. Ja sitten toinen tekijä on kykymme näihin missioihin ja sotilasoperaatioihin – niin että parannetaan myös siviilikykyä niin, että meillä yhteistyö myös onnistuu ja sitä kehitetään. Ja yksi asia, johon keskityn aivan erityisesti on Euroopan rauhanrahasto, joka tässä juuri mainittiinkin, hyvin innovatiivinen väline. Se perustuu muihin äh, mekanismeihin, äh, Afrikan rauhanrahastoon ja äh, sitten turvallisuuden ja kehityksen kykyjen kehittäminen, se on muuttumassa nyt turvallisuuden ja puolustuksen välineeksi. Ja sitten lopuksi nämä kolme aluetta yhteistyökumppaneiden kanssa. Me haluamme tehokkaasti jatkaa puolustusagendalla ja yhteistyömme Naton kanssa on kasvanut merkittävästi ja kehotan, että katsotte kaikki uutta julkilausumaa, jonka ovat allekirjoittaneet paitsi Naton pääsihteeri myös komission neuvoston puheenjohtajat. Ja tämä viitoittaa tietämme eteenpäin tulevina vuosina nimenomaan Euroopan turvallisuutta ajatellen, mutta pilarilla on kaksi jalkaa, Euroopan unioni ja NATO, ja kumpikin näistä on omalla painollaan mukana hyvin relevantteina. Meidän pitäisi tosiaan olla ylpeitä tästä. Niin annan kollegojen nyt myös puhua. He ovat pätevämpiä. Siinä voivat selittää uusia rakenteita monivuotisessa rahoituskehyksessä, mitä suunnittelemme, kehittävämme turvallisuuden ja puolustuksen alalla Euroopan unionin budjetin sisällä. Siinä on mukana Euroopan puolustusrahasto ja sotilaallinen liikkuvuus, mutta myös tämä rauhanrahasto ja eri siviilioperaatiot. Ja sitten seurataan myös ICSP, Se on hyvin arvokas väline Eh, ja meillä on nyt sitten myös NDICI, mutta näitähän eh, voin varmasti päättää. Olen ehkä pitä, pitänyt jo liiankin pitkään puhetta, mutta eh, Euroopan rauhanrahasto, niin kuin sanoitte, se on sellainen väline, joka perustuu Atena-mekanismiin ja se auttaa myös utp välineissä myös Afrikan kumppaneiden tukemisessa se auttaa ja menee vielä pidemmällekin. Ehdotetaan, että mennään niiden rajojen ulkopuolelle, joita näillä muilla välineillä on, niin että tarjotaan vankkaa tukea UTP-operaatioissa ja laajempaa tukea myös muille kumppaneille. Nämä ovat äh, rauharahaston päätekijät. Ja sitten mainitsin jo äh, omat YTP-tehtävämme. Äh, Tämä rauhanrahasto 10,5 miljardia, jonka avulla voidaan rahoittaa operaatioita, YTP-operaatioita, mutta – se antaa, siinä käytetään niitä varoja, joita on jo olemassa, ei tarvitse erikseen hankkia uusia rahoja ja se antaa myös parempaa ennakoitavuutta ja sitten lisää solidaarisuutta vielä, koska ehdotamme, että lisäämme vielä yhteiskustannusta, mitä tulee Eh, YTPn eh, sotilastehtäviin. Me haluamme varmistua siitä, että eh, puolustukseen panostetaan tasaisemmin ne, jotka nyt edesauttavat operaatioissa, heidän ei pitäisi pelkästään kantaa tätä painoa, vaan muidenkin pitäisi osallistua. Ja nyt on jo sanottava, että Atenan mekanismin kautta rahoitettiin noin 50, 510 prosenttia kustannuksista ja nyt on ehdotus rahoittaa jopa 40 prosenttia kustannuksista ja sen sijaan, että meillä olisi alhaalta ylöspäin keskustelu yhteisistä kustannuksista, voisi katsoa, että meillä on ylhäältä alaspäin keskustelu, minkälaista prosenttia prosenttiosuutta halutaan rahoittaa ja perusta hyväksytään poliittisesti ja sitten sen jälkeen mennään siihen, että mitä rahoitetaan. Aika merkittävä askel ajatellen solidaarisuutta siinä, että rahoitetaan unionin toimia. Ja sitten toinen ulottuvuus, kumppanuus Afrikan rauharaston lisäksi emme rajoitu pelkästään Afrikan mantereelle, menemme vielä laajemmalle ja Afrikan äh, rauhanrahasto äh, tulee myös budjettiin. Ja tässä puhutaan siitä, että äh, rahoitetaan toimia Somaliassa, yhteisiä joukkoja Sahelmaissa ja ähm, DTF Iranissa, ja nämä ovat operaatioita, jotka ovat olennaisia Euroopan turvallisuutta ja vakautta ajatellen, ja pitää olla tietoisia siitä, mitä tehdään kaiken kaikkiaan ajatellen kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, ja edesautetaan myös Euroopan turva, turvallisuutta. Tämä äh, väline ei välttämättä rajoitu Afrikkaan, voidaan ähm, katsoa, että mennään muuallekin ja se ei välttämättä rajoitu niihin operaatioihin, jotka välttämättä ovat osa Afrikan unionin kanssa sovittuja operaatioita. Olemme nähneet esimerkiksi Somaliassa, että meillä on ongelma, kun siirrymme Amisomista Somalian omiin joukkoihin. Nykyinen Afrikan raharahasto ei välttämättä pysty rahoittamaan. Somalit sanovat, että me kaikki tiedämme, että vakautuksen pitää mennä tämän siirtymän kautta, mutta ei ole tällä hetkellä mitään välinettä, jonka avulla voidaan rahoittaa somalian kansallista armeijaa. Ja me tiedämme, että tämä ei ole missään nimessä helppo tehtävä ja pitää katsoa suoja ja hyvät takeet ja tätä pitää miettiä tässä yhteydessä, mutta jos tähän ei pystytä, niin siinä on selvä aukko. Ja sitten äh, tämän lisäksi vielä halutaan tukea äh, mm, sotilaskalustoa, äh, kumppaneiden sotilaskalustoa, ja me olemme nähneet että myös, että kyseessä on budjettiväline, Afrikan rauhanrahasto on mukana, ja olemme nähneet, että Keski-Afrikan tasavallassa emme ole pystyneet mm, tässä puuttumaan tilanteeseen. Me ole ne, niin Keski-Afrikan tasavallassa tarvitaan uusi väline, jonka avulla saadaan aikaan rauhaa ja vakautta. hyvin arkaluontoinen tilanne, erilaisia välineitä ja mekanismeja, joita pitää ottaa käyttöön, jotta nämä, nämä varat eivät mene väärin käsiin. Ja jos me emme tee tätä, niin emme kyllä auta tasapainoa ja e, ihmisoikeuksia etenemään. Nämä ovat siis pääkohdat tässä uudessa välineessä. E, se on innovatiivinen, siinä toimitaan ensimmäistä kertaa ja me, e, meillä on sopimusartikla, jonka avulla voimme esittää komission tuella ehdotuksia siitä komission kollegoille, varsinkin Hildelle, Kiitokset, olemme tehneet tässä kovasti työtä ja tällä tavoin saamme takeet siitä, että meillä on tehokas väline niin, että komissio antaa tähän uskottavuutta tähän työhön. Ja mm, se tarkoittaa sitä, että annetaan rahastolle myös mahdollisuudet toimia ja siinä toimitaan ulkosuudenhallinnon tuella. Ja sitten päätökset ovat täysin jäsenvaltioiden käsössä. Nämä kolme kohtaa ne liittyvät neuvoston päätöksiin ja sitten operaatiot, YUTP-operaatiot, sotilasoperaatiot, ja päätöksentekosäännöt ovat yksimielisiä. Ja sitten nämä kaksi muuta osaa, niissä on määräenemmistö, äänestys ja rahoitushallinto on FPIin käsissä. Ja sitten varainhoitoasetus, joka pitää hyväksyä, aivan kuten meillä oli myös EDFn osalta ja sitten Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tässä myös sanonut sanansa. Olemme vakuuttuneita siitä, että Afrikka on päännäyttämö silloin, kun käytetään tätä mekanismia ja se heijastuu myös johdanto-osassa asiakirjassa. Ja sitten 10,5 miljardia joka on nämä budjettiosuus, ei ole mistään tyhjästä syntynyt. Voin vastata näihin kysymyksiin myös myöhemmin, mutta uskomme, että tästä tulee osa monivuotisen rahoituskehyksen keskustelua ja se esitetään nyt niin, että se tulee mukaan Euroopan unionin budjettiin ja sitä pitää katsoa myös jäsenvaltioiden näkökulmasta. Kiitoksia kovasti, että pääsin tänne ja puhumaan arvon kollegojeni kanssa. Kiitoksia. Thank you, Mr. Serrano. And, uh... Kiitos oikein paljon. Kiitos yksityiskohtaisesta esityksestä. Varmasti teille kysy- tulee kysymyksiä ihan kuten ennakoitte. Nyt antaisin johtajan Presalle – hän on virkatekevää budjettipääosaston pääjohtaja Euroopan komissiossa. Kyse on siis tästä rahasta, josta juuri äskenkin puhuttiin. Olkaa hyvä. Eh, Madam Chair, thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos mahdollisuudesta kertoa siitä, mitä on tehty puolustuksen alalla ja mitä seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tehdään keskityn tässä budjettinäkökohtiin. Ja nyt tähän tämän hetkiseen monivuotiseen rahoituskehykseen, miten tämä näkyy sitten seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevassa ehdotuksessa. Se, mitä nyt jo on olemassa, ovat tällaiset puolustusalan tutkimuksen valmistelutoimet 2007-2019 kaudella. Ja muistutittekin tästä puheenjohtaja jo alussa. Puolustuksen lisä, lisäksi voidaan puhua aina hajautuneisuudesta ja varainkäytön tehottomuudesta, ei pelkästään rahoitusvajeesta. Ja nyt EUn tasolla on tarkoitus toimia niin, että voidaan kannustaa yhteistyötä ja sitä kautta myöskin kaikkien puolustukseen käytettyjen eurojen tehokkuutta tai vaikuttavuutta. Yhdysvalloissa on 30 asejärjestelmää ja Euroopassa 178 ja nyt varainkäytön tehokkuus näkyy tässä selvästi. Valmistelut toimista ja täytäntöönpanosta voidaan sanoa, että tuloksia on jo. Ensimmäisistä sopimuksista on jo sovittu, niitä jo täytäntöönpannaan. Erityisesti nämä yhdennetyt miehittämättömät lentokoneet ja sukellusveneet voidaan mainita. Siellä yhteistyötä on lisätty jo ja haluaisin myöskin mainita parlamentin yhteistyöhalukkuuden ja rakentavan lähestymistavan puolustusalalla, koska nythän tästä on sovittu juuri ja myöskin neuvottelut ovat olleet hyvin laadukkaita. Ja nyt budjetin näkökulmasta voidaan sanoa, että 500 miljoonaa tulee EUn talousarviosta kaudella 2019-2020. Ja tällä halutaan nyt kannustaa jäsenvaltioita osallistumaan ja odotuksena on, että vähintään kaksi miljardia lisämäärärahoja tulee jäsenvaltioista ja niitä sitten kohdennetaan yhteistä etua koskeviin hankkeisiin ja tällä tavoin myös kehitetään yhteisiä hankkeita ja lisätään niiden vaikuttavuutta. Sitten on perusta ehdotuksille, jotka koskevat tulevaa monivuotista rahoituskehystä. Tässä on aivan uusi ulottuvuus ja uudenlaisia painopistealueita. Se liittyy siihen, mitä eu eri puolilla tapahtuu. Ja myöskin rakenne ja budjettimaisema ikään kuin on vähän erilainen. Ja nyt on tietty turvallisuuteen ja puolustukseen kohdennettu otsake uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Ja tässä menootsakkeessa on osa turvallisuus, puolustusasioille. Ja tässä on nyt siis kaksi eri osa-aluetta. Yksi liittyy tutkimukseen, puolustusalan tutkimukseen ja toinen sit, siis yksinomaan vain puolustukseen. 4,1 miljardia euroa. Ja sitten on noin 9 miljardia euroa, jota, joka kohdennetaan puolustusvalmiuksien kehittämiseen. Ja kun nyt puhutaan näistä tavoitteista, joita tässä asetetaan, niin totta kai täytyy mainita strategisen yhdenmukaisuuden kehittäminen EU:ssa ja tämän alan kehitys EU:ssa sitten on tavoite, jonka mukaan teknologista innovointia ja tutkimusta on edistettävä puolustusalalla. Myös synergiaetujen vahvistaminen eri toimijoiden välillä, kun on kyse puolustuksesta EU:ssa, on mainittava ja lisäksi synergiaedut muiden politiikan alojen kanssa, turvallisuus, on hyvin laaja-alainen ala ja EUn toimet, toimien pitäisi olla johdonmukaisia kaikilla osa-alueilla. Toki saadaan myös synergiaetuja muiden politiikojen kanssa EUn tasolla. Tutkimus on niistä yksi. Ja ehkäpä sotilas- ja siviilitarkoituksiin tai sotilastarkoituksiin käytettävät asiat, niiden kehittäminen ja sitten siviilitarkoituksiin käytettävät asiat, niitä, niistä saadaan hyötyä, jos otetaan sieltä synergiaedut. Voidaan sotilastarkoituksiin kehitettäviä asioita hyödyntää myös sotil- siviilipuolella ja päinvastoin. Tätä odotamme tulevaisuudesta. Synergiaetuja saadaan myös avaruusohjelmasta. Esimerkiksi tällaiset Äh, globaalit satelliittinavigointijärjestelmät, myöskin kyberturvallisuus liittyy tähän ja digitaalinen Eurooppa-ohjelma, joka nyt on tulossa ehdotusten mukaan tähän uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen. Synergiaa saadaan myös muista ohjelmista, esimerkiksi merialan tutkimusohjelma ja sitten tämä meriturvallisuus voidaan myös mainita. 90,5 miljardia on nyt tähän puolustusklusteriin kohdennettu tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 10,5 miljardia lisätään Euroopan rauhanrahastoon ja millainen, miksi tämä on sitten tällainen budjettirakenne? No, on tietyt vaatimukset, jotka perustuvat perussopimuksiin. Nimittäin EUn talousarviosta ei voi rahoittaa yksinomaan turvallisuus- ja puolustuspoliittisia tavoitteita. Ja tämän takia on sitten joitakin asetteja, jotka rahoitetaan talousarviosta. Nämä näitä ovat muun muassa tutkimus ja valmiuksien parantaminen puolustusalan, puolustusteollisuuden alalla EU:ssa. Ja sitten jos on tätä voidaan myös täydentää ulkopuolisilla rahoituksella. sitä on jo kehitelty, mutta on tiettyjä rajoja sille, kuinka paljon unionin talousarviosta voidaan suoraan tällaisia sotilasjuttuja rahoittaa. Euroopan rauhanrahastoa, sen on nähtävää täydentä, se on nähtävä täydentävänä ehdotuksena niin, että nämä voivat sitten toisiaan vahvistaa. Tiedän, että puheenjohtaja Ahtui ei niinkään rakasta talousarvion ulkopuolisia rahoitusvälineitä, mutta meidän on kuitenkin otettava huomioon tämä säädöskehys, joka meitä ohjaa näissä toimissa ja meidän täytyy todella siis nämä tekijät huomioida ja lopulta on kuitenkin kyse myös siitä, miten tehokkaasti, mitä tehokkaasti tavoitteita voidaan saavuttaa rahoituksen kautta. Täytyy siis edistää unionin yhteistyötä tutkimuksen ja valmiuksien rakentamisen alalla. Ja nyt talousarvio osuutta voidaan muuttaa vähän kehityksen tai tilanteen mukaan. Tutkimuksen osuus on suuri alkuun ainakin ja en, ennen kuin prototyyppejä ruvetaan rahoittamaan, niin rahoitusosuus voi olla 100 prosenttia, mutta sitten kun päästään siihen prototyyppivaiheeseen, ja prototyyppi voidaan tuoda markkinalle, niin sitten rahoitusosuus on korkeintaan 20 prosenttia kokonaiskustannuksista. Ja sitten tämän prototyyppivaiheen jälkeen rahoitusosuus voi olla jopa 80, 30 äh, prosenttia sitten kun lähdetään hakemaan patentteja ja muuta sellaista. Tiettyä on tiettyjä hankkeita pysyvän rakenteellisen yhteistyön alalla. Tällöin voidaan maksaa 10 prosenttia bonusta vielä siihen päälle. Ja tämä pätee myös sellaisiin hankkeisiin, joilla edistetään rajat ylittävää yhteistyötä PK-yritysten näkökulmasta. Eli tällä tavalla pyritään kannustamaan teollisen rakenteen kehittymistä Euroopan laajuisesti. Sitten haluaisin vielä sanoa muutaman sanan täytäntöönpanosta, mitä hankkeita rahoitetaan jatkossa Euroopan puolustusrahastosta. Tiettyjä minimivaatimuksia on. Pitää olla vähintään kolme osallistujaa vähintään kolmesta jäsenvaltiosta, eli tässäkin painotetaan rajat ylittävää yhteistyötä EUn sisällä. Osallistujien täytyy olla sijoittuneita EUn alueelle, eli tähän ei voida ottaa kolmansista maista toimijoita mukaan. Lisäksi komissio toteuttaa tässä suoraa hallinnointia ja täytäntöönpano, täytäntöönpanoa ohjaa tällaiset vuotuiset ja monivuotiset työohjelmat ja hankkeet arvioidaan komissiossa – ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella. Ja sitten vielä sananen sotilaallisesta liikkuvuudesta. 6,5 miljardia euroa. Tämä tulee tuon 13, 30 miljardin euron päälle – Eli seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä noin 20 miljardia, siis 6,5 plus 12, 13. Ja nyt tällaiset uusia infrastruktuureja koskevat hankkeet kaksikäyttöasioissa. Siellä on tietty rahamäärä, joka osoitetaan hankkeisiin, jotka mahdollistavat muun muassa eri joukkojen liikkuvuuden EU:ssa. Tällä tavalla pyritään harjoituksia tai operaatioita helpottamaan silloin, kun on kriisejä näkyvissä tai muuta. Ja tämä on hyvin läheisesti integroitu muun muassa Euroopan laajuisten verkkojen kanssa. On tietty asetus tämän rahoittamiseksi ja myöskin verkkojen Euroopan väline ja sen eh, kuljetus- tai liikenneosa pitää huomioida. Se on nyt oikeusperustana tälle täytäntöönpanolle. Pahoittelen, että puhuin näin pitkään. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Eh, Kiitos oikein paljon. Freessa varmasti kysymyksiä tulee. Meillä on kolmaskin puhuja. Hilde Haldeman, joka johtaa ulkopolitiikan välineiden osastoa komissiossa. Kuten on jo sanottu, teidän työnne on ratkaisevaa, kun puhutaan EU-varojen käytöstä ulkoisten toimien osalta. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja puheenjohtaja, arvon kollegat, hyvät parlamentin jäsenet. On hienoa, että voin olla täällä osallistumassa tähän keskusteluun. Haluaisin puhua rauhanrahastosta laajemmin, kun puhutaan EUn työstä rauhan ja vakauden saralla. Ja täydentää myös sitä, mitä sanottiin Euroopan rauhanrahastosta – jo Pedro Serranon toimesta. Puhun hallinnointikysymyksistä lähinnä. Ulkopolitiikan välineiden osastolla puututaan siviilivälineiden rahoituskysymyksiin, konfliktien estäminen, rauha ja vakaus tavoitteena. Voidaan varmasti sanoa, että meillä on pitkä kokemus rahastojen, rahastojen hallinnoinnista, myös tehokkuudesta. eu budjetin kautta työstämme eri asioita tällä hetkellä vakaus- ja rauhan kautta. Näin voidaan vastata kriisitilanteissa nopeasti kriisin ehkäisyssä. Uusi kehitys viime vuonna teki, se oli mahdollinen, koska oli läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin, neuvoston, Euroopan komission ja ulkosuhdehallinnon kesken – saatiin väline, jolla tuetaan vakautta ja rauhaa. Ja meillä on nyt sotilaallisia toimia mukana, voimivaroja rakentamassa ja kehittelemässä. Te varmasti tunnette erityisolot, joissa CDSD voidaan käyttää erityisesti, jos uhattuna ovat valtion toimielimet tai ihmisoikeudet ja perusvapaudet – tai jos sotilaalliset toimijat ovat ainoita, jotka voivat toteuttaa tiettyä tointa kyseisissä oloissa, tai jos on konsensus EUn ja kyseisen maan käsken siitä, että sotilaalliset toimet ovat välttämättömiä, jotta voidaan jatkaa työtä. Ensimmäiset toimet tämän ehdotuksen kautta saadaan pian käyttöön ja nopean reaktion pitäisi olla tärkeän vuoden 2020 jälkeisissä puitteissa, jos ajatellaan naapuruuden kehittämisyhteistyön välineen tiettyä osiota. Nopean toiminnan lisäksi toinen ulottuvuus eu budjetissa koskee siviilipalveluita – yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan osalta. Ja tämä on riippuvasta siitä, minkälainen mandaatti saadaan ja minkälaisissa oloissa toimitaan. Näitä tehtäviä toteutetaan niin kriisipaikoissa hyvin haasteellisissa oloissa ja siksi on huolehdittava tarkasta rahoituksesta ja sen valvonnasta. YTPP-toimet ovat suuren kysynnän alla, kun siviilikriisin hallintatyömme lisääntyy – me arvostamme budjettivaliokunnan tukea, jota annettiin aikaisemmin tänään, jotta voidaan huolehtia siitä, että meillä on riittävät mahdollisuudet vastata näihin vaatimuksiin. Jos otetaan huomioon erityistoimet, joilla rahoitetaan siviilitoimia, tämä on erillinen väline meidän välineistössämme tulevien rahoituskausien aikana. Ja pyrkisimme myöskin lisäämään näitä varojen määrää. Mutta, ja tässä on mutta, vaikka nämä EUn budjettivälineiden alalevat välineet ovat hyvin tärkeitä ja komissio ehdottaa, että vahvistettaisiin edelleen ja ylläpitäisiin näitä toimia rahoituskehysten uusien alla. Tiettyjä puutteita on näistä syistä, joita Silvano Reesa esitti, kun ajatellaan sellaisia toimia, joissa on sotilaallinen ulottuvuus – selkeästi. Tämä on yksi osa, jota pitää yhdistää toiseen osaan, jos ajatellaan toimia, joilla voidaan rahoittaa sotilaallisempia toimia. Rauhan rahasto selitettiin tässä jo hyvin. Meidän ulkopolitiikan välineiden osasto pyrkii siihen, että tämä toteutuu. Korkea edustaja itse on sanonut, että hän pyrkii ulkopolitiikan välineiden osasto tahtoa tukemaan tämän uuden rauhan rahaston hoitamisessa. Loginen ajattelu tämän ajatuksen takana on selvä, kun meidän palvelumme vastaa suoraan korkealle edustajalle ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle varapuheenjohtajalle. Ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan välineiden hallinnointi tarkoittaa sitä, että osasto on hyvin – sopiva tähän, niin on jo kokemusta tämän haasteen hoitamiseen. Euroopan rauhanrahasto on läheisessä yhteydessä muiden ulkopolitiikan toimien kanssa, mukaan lukien ne, joita yksikkömme jo hallinnoi. Tämä helpottaa integroitua lähestymistapaa. Yksi keskeinen Euroopan rauhanrahaston osio on se, että voimavaroja lisätään sotilaallisille toimijoille. Tämä tarkoittaa sitä, että voidaan antaa kauan kaivattua tukea, jos ajatellaan voimavarien lisäämisaloitetta, joka on tehty tähän mennessä, koska muuten ei voida tiukasti ottaen sotilaallista tukea antaa. Nämä asiat siis täydentävät toisiaan. Yhteenvedonomaisesti uudet rakenteet, joita on esitetty uusille rahoitus kausille ja tuo Euroopan rauhan rahasto, jota on ehdotettu, kulkisivat käsi kädessä ja näin voimme kehitellä edelleen synergiaa palveluyksiköidemme kesken, jotta voidaan tehokkaasti vastata unionin turvallisuus- ja puolustusprioriteetteihin. Vakauden ja rauhan tukeminen on osa EUn DNAta. Strategiset ja poliittiset valinnat koskevat myös sitä, mikä on välineistömme. Tässä pyritään siis huolehtimaan siitä, että Euroopan unionilla on kaikki tarvittavat välineet siellä työkalupakissa, jotta voidaan toteuttaa EUn roolia, jotta voidaan huolehtia kansalaistemme turvallisuudesta. Kiitos oikein paljon tuestanne, kiitos huomiostanne. Thank you very much to all Kiitos oikein paljon kaikille puhujille. Nyt minulla on ilo palauttaa puheenjohtajuus teille, edustaja Artyi. Fuma était expert, ma chère. No, se meni asiantuntevasti. Nyt sitten annamme puheenvuoron niille, jotka haluavat puheenvuoron käyttää. Kiitämme kolmea vierastamme. Ja tiedätte, että minä kannatan mm, yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta talousarvion alalla ja meidän pitää myös puhua talousarvion kautta kansalaisille ja jos on epäjohdonmukaisuuksia tai jotain hämmentävää, niin kansalaiset sitten ihmettelevät, sillä Eurooppa täytyy esitellä kansalaisille hyvin selvästi ja sen täytyy olla selvä. Ensimmäisenä Rouva Tomo. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, puhun vähän lyhyempään kuin meidän vieraamme. Ensinnäkin äh, äh, tervehdin Claire Moodia. Oikein mukava nähdä teidät täällä. Ja aivan aluksi sanoisin, että totta kai mm, henkilökohtaisesti en epäile lainkaan sitä, että kehitetään Euroopan puolustusta. Me, minä en puutu sisältöön. Me olemme täällä budjetti valiokunnassa. Ja painotan sitä, koska olen aina ollut vakuuttunut siitä, että Euroopan puolustus on olennainen asia ja nykyinen geopoliittinen konteksti on sellainen, että kansakin on vakuuttunut siitä, niin kuin sanoin, olemme budjettivaliokunnassa ja siihen osuuteen puuttuisinkin – vaikuttaa siltä, että unohditte parlamentin äänestyksen ehdotuksesta ensinnäkin äh, budjetin ulkopuoliset äh, välineet, äh, niin kuin puheenjohtaja sanoi, tämähän on täysin tekopyhä tilanne. Sopimuksissa sitä ei sallita ja me kierrämme tässä sopimukset tosiaankin jäsenmaat ovat äh, vakuuttuneita, eivät äh, muuta sääntöjä, äh, ei pitäisi kiertää tällä tavoin, eikä tehokkuus voi tällaista toimintaa perustella. Tämä siis ensimmäisenä kohtana. Ja sitten toinen ongelma. Ja tosiaankin toistan tässä itseäni, mutta täytyy miettiä, että millä rahalla tässä toimitaan. Parlamentti on äh, vähän kyllästynyt ja äh, todellakin kyllästynyt siihen, että neuvosto ilmoittaa aina lisää menoista eikä koskaan mietitä, äh, mistä tulevat ne rahat. Sanotaan, että tehdään leikkauksia nykyisiin budjetteihin ei väliä mitä leikkauksia, koska prioriteetit ovat siinä vastakkain ja me joudumme aivan absurdiin tilanteeseen ja meillä on monivuotinen rahoituskehys ja sen sisällä halutaan vain leikata, mutta olkaa varovaisia. Jatkossa se voi kohdistua puolustukseen. Poistetaan prioriteetteja, jotka ovat teidän prioriteettejanne. Ja pitää sopeuttaa, koska muualla ei ole rahaa. Se on tosiaankin ongelma ja tämän lisäksi meitä huolestuttaa, kun näemme, että budjetti livahtaa tällä tavoin, solidaarisuusbudjetti muuttuu aika nopeasti puolustus- ja turvallisuusbudjetiksi. Ja parlamentin kannassa ja olemme ilmaisseet kantamme hyvin selvästi ja tässä uusissa prioriteeteissa ei ole mitään ongelmaa, kunhan Euroopan budjettia vain nostetaan vastaavasti. Ja tämä on meidän ehdotuksemme. Ja viime viikolla meillä oli ensimmäinen äänestys, yksi äänestyksistä, jotka liittyvät valmisteluun ja äh, sanoin asian siellä. Äh, me käytimme liikkumavaroja, joita on jouston myötä, mutta äh, siitä huolimatta niin, tätä ei enää voida tehdä tulevissa rahoituskehyksissä. Olemme sanoneet, että tällainen tilanne on kestämätön ei äh, leikkauksia voida tehdä niin kuin äh, nyt tehdään ja parlamentti on tiukkana siinä kohesiopolitiikasta tai solidaarisuudesta tai Euroopan sosiaalirahastosta, niin kuin nyt on tehty. Äh, tämä on siis tosiaankin määrärahaongelma ja parlamentti aikoo olla tiukkana. Kyse ei ole aiheesta, ja sisällöstä, vaan äh, tosiaankin budjettista, budjettikurista. Sanotaan, että on uusi äh, prioriteetti ja sitä varten pitää löytää sitten määrärahat äh, eikä käyttää sitä muualta. Ja sitten tästä vain esimerkkinä joku teistä, en muista kuka, ähm, olipa se ehkä komissio, sanoi, että ehdotus perustuu kahteen valtion tai kolmeen valtioon vaikuttaa siltä, että niin me olemme myös lainsäätäjinä ja halusin tietää, mikä teidän kantanne oli tässä kysymyksessä. Oliko siinä kaikki, edustaja Toma? Ainakin tällä erää. Selvä. Sitten Bustinaaru. Merci, merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos paljon puheenjohtaja. Jatkan englanniksi. Haluaisin esittää muutaman yleisen huomion. E- vieläkin enemmän kuin nyt, niin on selvä yhteys kohesiopolitiikan, jäsenvaltioiden välisen yhteenkuuluvuuden ja unionin yhteenkuuluvuuden ja puolustuksen ja turvallisuuden välillä. Jos turvallisuusasioita jo hoidetaan hyvin, niin siitä voi tulla sellainen poliittinen valtti, joka edistää yhteenkuuluvuutta unionin sisällä. Ja siksi minä todella tuen ajatusta siitä, että aletaan rakentaa todellista eurooppalaista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Sitä ei ole nyt ollut vielä. Ja miksi nämä numerot eivät ole niin vaikuttavia? 2027 ehkä on vähemmän kuin 20 miljardia euroa ja sitten kumulatiiviset vaikutukset verrattuna sitten puolustusmenoihin eri jäsenvaltioissa – Tämä on todella tärkeää ja on välttämätöntä aloittaa tämän kehittäminen ja varsinkin nyt kun uutta monenvälistä rahoituskehystä luodaan. Kysyisin komissiolta ja ulkosuhdehallinnolta, mitkä mielestänne ovat ne pääasialliset alueet, joilla pitäisi kehittää näitä uusia puolustushankkeita – Minun mielestäni on yksi asia, nimittäin kyber- ja hybridiasiat. Niiden alalla jäsenvaltiot voivat tehdä paljonkin yhdessä hyvin kohtuullisin kustannuksin niin, että käytetään yhteisiä, yhdessä resursseja ja sitten saadaan hyötyä siitä, että voimme puolustaa itseämme, koska nyt Mikään jäsenvaltio ei voi yksin omin resursseiden, omilla resursseillaan tätä tehdä. Ja vaikkapa sellaiset jäsenvaltiot kuin Ranska, Saksa ja yhdistynyt kuningaskunta, nekään eivät voi tehdä tätä yksin ja siksi EU on ainut ratkaisu tähän. Toiseksi on ehdot, ehdottomasti investoitava alue, aloihin, joilla uutta kehitystä, teknologiaa tapahtuu, vaikkapa laser ja miehittämättömät ilma-alukset. Ja tässä juuri yhteisten resurssien ja valmiuksien käyttö voi tehdä sen ratkaisevan eron ja, ja jäsenvaltiot voivat myös täytäntöönpanna näitä asioita. Ja sitten vielä liikkuvuus tässä. Miten tätä pitää panna oikein? Pitäisikö siirtää 10 miljardia verkkojen Eurooppa-välineeseen vai ei, vai ehkä vähemmän kuin se 10 miljardia? Meillä pitää olla selkeät kriteerit, jotta voidaan käyttää verkkojen Eurooppa-välinettä. Ja pitää olla myös strategista suunnittelua, koska meidän täytyy investoida puolustusalan liikkuvuuteen siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Ja Vaikkapa liittokansleri Merkel on sanonut, meidän täytyy hyödyntää resurssit puolustuksen alalla myöskin Itä-Euroopassa, koska siellähän on ihan suoria välittömiä turvallisuusuhkia Venäjän taholta. Ja tämän takia strateginen suunnittelu niin, että kaikki valtiot osallistuvat siihen, on todella tärkeää. Tämä on strateginen tehtävä on voitava johdonmukaisesti nämä puutteet pikkuhiljaa korjata niin, että Eurooppa voi siirtää puolustusvälineistön ja joukot sinne, missä todella tarvitaan. Ja aiotteko ulkosuhdehallinnossa nyt laatia jonkinlaiset protokollat nyt Kyse ei ole pelkästään panssarivaunujen ja muiden siirtämisestä, vaan kyse on myöskin henkilöstön siirtämisestä nopeasti. Ei voi sanoa Putinille, että hei, pidetäänpäs kahvitauko ja eh, sen aikana voimme sitten siirtää joukkomme jonnekin tietylle alueelle. On tärkeää valmistella tätä huolellisesti ja pitää olla tietyt protokollat, jotta voidaan nopeasti siir- siirrellä joukkoja ja välineitä. Lisäksi haluan kannustaa komissiota ja neuvostoa välttämään jakautumisen. Jos onnistumme puolustuksessa, autamme koko unionin yhtenäisyyttä ja turvallisuutta. Nyt aloita, aloittakaamme unionin puolustuspolitiikka, joka lopulta saa koko unionista tehokkaamman Kiitos. Kuka muu haluaisi käyttää puheenvuoron? Edustaja Taran. Uh, thank you, Kiitos puheenjohtaja. Olen kaksi käyttöaseena tässä, kun korvan edustajan Valero ACD-valiokunnasta ja olen budjetin haukkana täällä leikkaamassa menoja. Kolme lyhyttä kysymystä. Tämän päivän kokoukseen jaettiin asiakirja. Siinä viitataan Naton kahden prosentin menotavoitteeseen. Sanotaan, että Euroopan puolustusrahasto ja muiden toimien kautta EU on mukana vaikuttamassa tuon Naton tavoitteeseen. Minusta tuntuu, että niille maille, jotka eivät ole NATO-jäseniä – Erityisesti ajattelen Ruotsia, Itävaltaa, Irlantia ja Suomea tässä. Mm, tämä on vielä oikeudellisesti hankala kysymys, että on budjetin kautta olla mukana osallistumassa Naton tavoitteiden saavuttamiseen. Ensimmäinen kysymys. Sitten toinen yhteinen alueellinen puolustus tähän mennessä. No me odotamme Naton huippukokousta, joka toteutuu ihan pian. Mutta tähän mennessä on ollut kyse Naton keskeisestä tehtävästä, eikä sopimuksessa mainita tätä, mutta uusissa rahoituskeuksissa kovasti keskitytään näihin tehtäviin. Miten huolehditaan siitä, että EUn menot toteutuvat niin, että noudatetaan niitä tehtäviä, jotka ovat meidän perussopimuksissamme. Sotilaallinen liikkuvuus kolmanneksi. Me katsomme tätä ehdotusta, että osa verkkojen Eurooppa-välineestä näistä varoista otettaisiin. Monien mielestä tämä tarkoittaa sitä, että panssarivaunut lännestä voitaisiin siirtää itään – tai erityisen tapauksen, joka on ongelmallinen. Rail Baltica. Komission argumenttien mukaan kyse on rautatiestä, jota käyttämällä sotilaallisia voimavaroja voidaan levittää Baltian maihin 110 vuotta sitten. Sotilaalliset junakuljetukset olivat jotenkin arvokkaita. Tällaisessa tilanne on nyt toinen, nyt niillä ei ole merkitystä. Rail Balticin varat voidaan viedä sieltä, koska kiinalaiset eivät sitä käytä, eivätkä sotilaskäyttöön tarkoitetut junat. Nyt en muuten puhu enää Budil Valeron suulla. EUn puolustus on ratkaisevan tärkeää, ja meidän on päästävä eroon epäluottamuksesta – siihen, että emme luota toisimme, ja meidän on kehiteltävä voimavaroja. Ja jokainen penni on käytettävä hyvin tehokkaasti, kunhan huolehditaan sitä, että todella käytetään varoja puolustukseen eikä muuhun vaikka Polan rakennuksiin. Brysselissä mukavia ihmisiä siellä on, mutta eivät ne voi mitään tehdä puolustusalalla. Päätän puheenvuoroni tähän, kiitos. Merci, Monsieur Taran. Kiitos, edustaja Taran. Kuka muu haluaa puhua? Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ja haluaisin kiittää siitä, että budjettipääosasto on näin pedagogisen asiakirjan saanut komissiossa laadittua – Tämä todella osoittaa hienosti sen, miten erilaisia asetyyppejä tai järjestelmiä on Euroopassa versus Yhdysvalloissa käytettäviin, vaikkapa nämä hävittäjät ja fregatit 29 Euroopassa, neljä Yhdysvalloissa, myöskin 20 erityyppistä hävittäjää Euroopassa, kuusi Yhdysvalloissa – ja nyt Euroopassa ostetaan myös Yhdysvalloista näitä aseita ja muita. Olisiko jotain Euroopassa suunniteltuja aseita, joita sitten ehkä Yhdysvalloissa tai muualla ostetaan? Tällä tavalla voitaisiin ehkä vahvistaa tätä Eurooppa-henkeä. Onhan se hyvä, että on pysyvä rakenteellinen yhteistyö, mutta jos Peskon jäsen rupeaa ostamaan jotakin ohjuksia tai helikoptereita tai hävittäjäkoneita jostain muualta, niin kyllä siitä kannattaa vähän puhua. Sitten tästä peskosta eli pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä. Onko sen toteuttamiseen olemassa oma talousarvionsa? Miten veskoa toteutetaan, jos sillä ei ole omaa budjettia? Miten yhteistyö ja kumppanuus siinä toimii? Millä tavalla voidaan toteuttaa peskoa talousarvion näkökulmasta siis? Nythän me edustamme täällä eurooppalaisia, kansalaisia, ja nyt toimimme perussopimusten nojalla – ja kuitenkin Euroopassa on sellaista ajatusta liikkeellä, että olisi hyödyllistä, jos olisi tällainen eurooppalainen puolustusjärjestelmä, niin eikö sitten pitäisi vähän enemmän tuoda esiin sitä, että perussopimuksia ehkä pitäisi muuttaa hieman. Tiedän, että komissio pyrkii tässä saamaan ajatuksilleen tukea, mutta ehkä pitäisi kuitenkin kansalaisille pyrkiä selittämään. Tämä, tässä on kyse demokraattisesta oikeutuksesta ja nyt jos sitten vielä viedään tätä eteenpäin, en nyt puhu tarpeesta, siitä, että onko tämä tarpeellista, mutta puhuisin kuitenkin talousarvion johdonmukaisuudesta. Talousarvio, unionin talousarvio käsittää useita erilaisia välineitä, rahastoja, työkaluja ja ties mitä. Ja ihan objektiivisesti ajatellen kansalaiset eivät voi ymmärtää sitä. Ja tähän liittyy sitten demokraattisia ongelmia. Ja jos nyt halutaan puhua Euroopan yhteisen puolustuksen puolesta, niin jos nyt sanotaan, että kansallisella tasolla tehtävillä investoinnilla ei ole niinkään, tai ne eivät ole tehokkaita, niin eikö sitten kannattaisi siirtää nämäkin määrärahat johonkin eurooppalaiseen puolustusbudjettiin, jotta voidaan vähentää kansallisia puolustusmenoja, mutta ei kuitenkaan tarvitse lisätä puolustusmenoja tai menoja EUn tasolla. Halusin tuoda nämä ajatukset esiin. Alors, euh, madame, euh, messieurs. Hyvät naiset ja herrat, haluaisitteko vastata arvoisat vieraamme näihin huomioihin tai kysymyksiin. Herra Serrano. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia arvon jäsenille, jotka esittivät olennaisia kysymyksiä. Yritämme niihin vastata. Ja aivan kuten jotkut tässä jo sanoivatkin, tavoitteena eh, näissä toimissamme, joita olemme viime vuosina tehneet, on lähentyminen Euroopan puolustuskysymyksessä ja Uskoisin, että tässä on päästy merkittävästi eteenpäin viime vuosina. Olemmeko tehneet näin perustamissopimuksen ulkopuolella? Selkeästi ei. Me olemme toimineet sopimuksen puitteissa ja tässä pitää tehdä ero eh, sen välillä, mitä tehdään eh, sopimuksessa ja mikä saa rahoituksen budjetista ja sitten niissä toimissa, jotka eivät saa budjetista rahoitustaan henkilökohtaisesti. En tässä voi. No, teidän pitäisi selittää tämä kansallisille, kansalaisille, mutta se on melko haastava tehtävä. Mutta jossain vaiheessa täytyy kuitenkin selkeästi puhua näistä perustavanlaatuisista asioista Euroopan kansalaisille. Ja ymmärrän kyllä tämän oikeudellisen tiukkuuden tässä, mutta kun nyt ajatellaan tätä oikeudellista kehystä, niin Silti meidän täytyy puhua selvästi kansalaisille näistä. Olen aivan samaa mieltä kanssanne. Ja tämähän on poliitikkojen tehtävä. Me olemme täällä palvelemassa teitä, jotta voitte tehdä, hoitaa tämän tehtävänne. Yhteistyöni on varmasti teitä siinä auttamassa. Viittaisin tässä siihen, millaista yhteistyötä me olemme tehneet. Pysyvä rakenteellinen yhteistyö ja se on aivan selvästi tuolla perustamissopimuksessa ja useimmat toimet, jotka liittyvät tähän yhteistyöhön, ne saavat merkittävältä osin Euroopan puolustusrahastosta ja siihen on otettu käyttöön myös väliaikainen ulottuvuus. Se on yksi prosenttiosuus tuosta. Ei se tarkoita sitä, että me tekisimme töitä sopimusten ulkopuolella tai pimennossa. Meillä on aivan selkeästi määritellyt juridiset puitteet ja se liittyy juuri puolustusrahastoon ja turvallisuuspolitiikkaan ja niiden puitteissahan me toimimme. Ja sitten meillä on tietty artikla, joka asettaa meidän rajamme sopimuksessa. Se on jäsenvaltioiden päättämä 21.2 ja sen avulla meillä on mahdollisuuksia puuttua näihin toimiin, mutta siinä on tiettyjä rajoja. On sanottava, että minulla on sellainen vaikutelma, että jopa artiklojen puitteissa komissio on tehnyt omat tulkintansa ja on menty niin pitkälle kuin pystytään menemään – ja äh, siihen ollaan tyytyväisiä. Itse asiassa aikaisemmin näin ei ollut. Tässä suhteessa on äh, menty eteenpäin. Äh, ehkä kaikki eivät ole tyytyväisiä, mutta tämä on viime vuosien kehitys. Jos nyt tässä mietitään, miten rahoitamme, niinhän puheenjohtajakin puhui tästä, missä rahoitus on aika paljolti rahoitus on siinä, että se tulee jäsenvaltioilta. Se on realiteetti tällä hetkellä. Te puhuitte unelmista. Pidin kovasti tästä, koska minäkin uskallan unelmoida. Ja voidaan miettiä sellaista tulevaisuutta, jossa osa rahoituksesta tulee budjetista ja voin unelmoida tulevaisuudesta, jolloin voidaan kyseenalaistaa 41.2 artikla. Mutta tällä hetkellä olemme, missä olemme, ja meillä on tietyt puitteet, ja olemme virkamiehiä, olemme teidän palveluksessanne, ja tulkinta, tulkinnat tehdään sitten erikseen. Ja nyt jos palaisin näihin muihin kysymyksiin, tosiaankin olennaisesti halusin sanoa, että äh, teemme äh, töitä äh, sopimusten puitteissa, mm, kuten niitä tällä hetkellä tulkitaan. Ja me noudatamme näitä sopimuksia, mutta yritämme kyllä pistää niiden rajojen, rajoja niin pitkälle kuin voimme. Tässä oli useampia kysymyksiä myös kahdesta prosentista BKTstä EUn, joku tästä kysyi, onko EUlla tavoite, joka ei olekaan EUn oma tavoite. Tässä vastaus on aivan selvästi ei. Tämä velvoite on jäsenvaltioiden velvoite, jotka kuuluvat NATOon. Se ei kuulu muille jäsenvaltioille, mutta on kuitenkin sellaisia velvoitteita, jotka jäsenvaltiot ovat ottaneet eh, hoida, hoi, hoitaakseen PESKON puitteissa, pysyvän rakenteellisen yhteistyön puitteissa. Ja tämä on nimenomaan puolustusmenojen nostoa, mutta se ei ole enää velvoite tässä suhteessa. Edelleenkin toimitaan aivan täysin puitteiden sisällä. Liikkuvuudesta kysyttiin myös. Se on ikään kuin kaksikäyttöinen. Liikkuvuuden avulla voidaan myös toimia ikään kuin kaksikäyttöisesti. Ja tällä hetkellä liikkuvuus prosessi on se, että tunnistetaan nämä sotilaalliset tarpeet. Tarpeiden tunniste, tunnistaminen on hyvin olennainen otetaan huomioon ne tarpeet, joita NATO esittää, mutta arvio tehdään EU:ssa ja sitten otetaan huomioon Naton esittämät tarpeet ja määritellään tarvittavat infrastruktuurit ja sitten tekniset tarpeet. Ja sen jälkeen on tunnistusprosessi edessä Eh, ajatellen hankkeita, jotka voivat saada rahoituksensa mm, budjetista eh, ja komissio tunnistaa ne, mutta tämä on aivan selkeästi sanottu eh, neuvoston suulla. Tämä perustuu kaksikäyttöisiin toimiin. Kyse ei ole siis sellaisista liikennehankkeista esimerkiksi, jotka hyödyttävät pelkästään sivi, sotilaallista toimintaa, vaan myös siviilitoimintaan. Ja varmasti tästä voidaan saada vielä täsmennyksiä. Eli tässä prosessissa me olemme tässä vaiheessa ajatellen so- sotilaallista liikkuvuutta, mutta niin kuin jotkut täällä viittasivatkin e, siihen, siinä mennään pidemmälle kuin mitä ovat infrastruktuuritarpeet, siihen liittyvät äh, tullikysymykset ja äh, luvat ja kaikki nämä pitää ottaa huomioon tulevina kuukausina ja tällä tavoin äh, näitä siirtymiä helpotetaan. Tässä on infrastruktuurielementti, mutta myös juridinen elementti, jotta voidaan harmonisoida ja yhtenäistää olennaisia säännöksiä. Tämä on hyvin tärkeä tehtävä EUlla. Natolla taas ei ole täytän, mahdollisuuksia täytäntöä panna tällaista toimintaa. Tämä toimii myös Euroopan unionin etujen mukaisesti. Niin en ole nyt ihan varma, oliko muita kysymyksiä, mutta äh, olennaisin vastasin. Kiitos. Tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen keskustelu, mutta kyllä puheajoissa olisi aina hyvä pysyä. Haluaako Presa täydentää jotakin? No ehkä joitakin täsmennyksiä tai, tai täydennyksiä. Minä esitin asian huonosti Rova Tomalle, eli vähintään kolme maata ja vähintään kolme toimijaa näistä kustakin maasta. Se on se vähimmäisvaatimus. Haluaisin myöskin täsmentää tätä 6,5 miljoonan, miljardin määrärahaa sotilaalliseen liikkuvuuteen. Kyse siis on verkkojen Euroopan välineestä Eli ei tämä ole mikään verkkojen Eurooppa-välineen tai sitten ei ole kyse siitä, että tämän välineen liikenneosa-alueesta jotakin leikattaisi. Se käytetään vain eri tavalla. Sitten puheenjohtaja Ahtyi. Talousarvion rakenne ja johdonmukaisuus on asioita, joista olen samaa mieltä ja se ei ole kovinkaan vaikeaa olla samaa mieltä, mutta seuraavassa rahoituskehyksessä – komissio ehdottaa, että nämä integroidaan nämä rahat. Eh, Mutta tässä on nyt sellainen osa, joka liittyy Euroopan puolustusrahastoon ja sotilaalliseen toimintaan, ja sekin on hoidettava. Ja meidän täytyy tietysti koko ajan katsoa, että täytyykö sopimuksia muuttaa tai onko muita mahdollisuuksia tehdä tämä. Pitää siis painottaa aseiden ostoa tai, tai kysyitte tästä, että jos aseita ostetaan EUn ulkopuolelta. Tätä varten me juuri haluamme tukea Euroopan puolustusteollisen tutkimuksen ohjelmaa ja tällä tavalla halutaan edistää yhteisiä hankkeita ja kannustaa tuotteiden hankinta, siis sellaisten tuotteiden, joita nyt EU-ssa näissä hankkeissa kehitetään. Ja tällä tavalla sitten saavutettaisiin strateginen autonomia. Tämän. Kiitos ja sitten Rova Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kovasti näistä kysymyksistä ja kommenteista. Äh, tässä kollegat oikeastaan jo vastasivat, joten minä en tätä pidennä enää tätä keskustelua. Äh, Kiitos ja sitten Claire Moody saa vetää johtopäätöksensä. Kiitos oikein paljon. Kiitos todella sydämellisesti puhujille yksityiskohtaisista alustuksista – ja vastauksista kysymyksiin. Olisimme varmasti voineet jatkaa tätä keskustelua pitkään ja puhua paljon yksityiskohtaisemmin eri esityskysymyksistä, hallintokysymyksistä, budjetin yhtenäisyyteen liittyvistä kysymyksistä. Tiedän, että budjettivaliokunnan puheenjohtajalla on pitkään ollut jo tiukat näkemykset tässä kysymyksessä. Uskoakseni molempien valiokuntien yhteistyön sitoutuminen osoittaa, miten tärkeänä pidämme ja miten vakavasti suhtaudumme tähän aiheeseen. Uskoakseni tämä keskustelu jatkuu teidän ja meidän kesken täällä parlamentissa myös. Meillä on melko tiukka aikataulu, jotta ehdotuksesta tulee lainsäädäntöä ja päästään prosesseissa eteenpäin tavalla, joka on välttämätön. Ajatellen tulevia rajoituskehyksiä myös. Kiitos sydämellisesti jälleen kerran, että olitte paikalla ja kiitos teille puheenjohtaja tästä yhteisestä kokouksesta, jossa pääsimme keskustelemaan oikein syvällisesti näistä ehdotuksista. Kiitos. Merci Claire. Kiitos Claire. Kiitos hyvä rouva ja hyvät herrat. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu ja varmasti keskustelemme tästä jatkossakin.